työjärjestyspuheenvuoro. Minä toivon, että tämä on nyt todellinen työjärjestyspuheenvuoro. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja oczywiście też życzę i panu i wszystkim kolegom e, miłych Kiitoksia puhemies. Minäkin toivotan teille kaikille hyvää kesälomaa, mutta senkin haluan sanoa, että on pitkä perinne, että nämä ihmisoikeuskeskustelut pidetään torstai-iltapäivisin, mutta nämä ovat kuitenkin joskus niin tärkeitä kysymyksiä, että niistä pitäisi keskustella ja äänestää silloin, kun on enemmän jäseniä paikalla. Ehkä seuraavalla vaalikaudella äänestykset voitaisiin pitää muiden äänestysten kanssa aamuisin niin, että näin tärkeitä päätöksiä ihmisoikeustilanteista muissa maissa ei tehdä silloin, kun täällä on vain 30 ihmistä paikalla. Yes, I have recognized... Olen havainnut, mitä sanoitte. Me olemme kirjanneet sen ylös. Tämä kuitenkaan ei ole mitään sellaista, mitä vastaan voidaan olla. Miten kuka tahansa, joka on kiinnostunut asiasta, voi olla täällä ne voivat itse päättää, osallistuko tähän istuntoon. Kukaan ei estä heitä siitä. Kiitos. Nyt istunto on päätetty.